Good evening, colleagues. Can I ask everyone... Hyvää iltaa, hyvät kollegat. Haluaisin pyytää teitä istumaan paikoillenne, koska haluamme aloittaa tämän kuulemistilaisuuden ajoissa, koska meillä on hyvin tiukka aikataulu. Pyydän teitä todella istutumaan paikoillenne. Jos haluatte keskustella, niin pyydän teitä siirtymään salin ulkopuolelle niin, että puhuja voi puhua rauhassa ja jäsenet kuulevat, mitä hänellä on sanottavanaan. Haluaisin toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi tähän julkiseen kuulemistilaisuuteen. Haluaisin erityisesti valiokunnan puolesta toivottaa tervetulleeksi herra Mimitsan. Hänet on nimitetty komission jäseneksi, joka vastaa kansainvälisestä yhteistyöstä ja kehitysasioista. Kuten tiedätte, parlamentti valmistelee äänestystä, jolla valitaan uusi komissio työjärjestyksen artiklan 118 eli 16 mukaisesti, ja se arvioi kaikki jäsen, jäsenehdokkaat, heidän yleisen pätevyytensä, eurooppalaisen sitoumuksen ja henkilökohtaisen riippumattomuuden mukaisesti. Parlamentti arvioi myös jäsenehdokkaan ymmärrystä omasta salkustaan ja viestintätaitoja. Tänään kuulemistilaisuudessa arvioimme näitä vaatimuksia. Nyt haluaisin kertoa kaikille, että tämä kokemus on, kokous on julkinen ja tämä välitetään suora toistona Euroopan parlamentin nettisivuilla ja Euroopan Satellite-palvelun kautta. Videonauhoitukset ovat saatavilla pian kuulemisen jälkeen. Tulkkauksesta meillä on tulkkaus 22 kielelle tässä kokouksessa. Meillä on hyvin tiukat aikarajat, mutta pyydän teitä puhumaan normaalilla vauhdilla. Älkää puhuko liian nopeasti, koska siinä tapauksessa tulkeilla voi olla vaikeuksia pysyä perässä. Pyydän teitä myös sulkemaan mikrofonin puheen päätyttyä. ehdokkaas on välittänyt teille kirjallisia vastauksia kysymyksiin. Nämä kirjalliset vastaukset on jaettu kaikille jäsenille ja ne ovat täällä salissa saatavilla. Nyt kerron tämän illan menettelystä. Ensin komission jäsenehdokas pitää enintään 15 minuutin pitoisen alustuksen. Sitten kuuleminen koostuu 45 kysymyksestä jäseniltä. Ensimmäisen kierroksen aikana kuulemme kunkin poliittisen ryhmän edustajien kysymykset. Kysymys ei voi olla minuuttia pidempi ja komission jäsenehdokkaalla on puolitoista minuuttia aikaa vastata. Tämän, jäl- tämän kysymyksen jälkeen kysymyksen esittäjä voi esittää lyhyen seurantakysymyksen, mutta se on ainoastaan 30 sekuntia. Ja tämän jälkeen jäsenehdokkaalla on minuutti aikaa vastata. Eli minuutin kysymys, puolentoista minuutin vastaus, puolen minuutin lisäkysymys ja minuutin lisävastaus. Todella haluan, että pidätte tiukasti kiinni näistä aikarajoista. Meillä ei ole muuten aikaa. Tämän jälkeen on kysymyksiä kahdelta valiokunnalta, jotka on kutsuttu tähän kuulemiseen, ulkoasioiden valiokunta ja kansainvälisen kaupan valiokunta. Nämä valiokunnat ja niiden edustajat puhuvat, puhuvat poliittisten ryhmien koordinaattorin jälkeen ja tämän jälkeen ryhmän puhujat. Tämä on siis menettely, jota seuraamme. Toivon, että kaikki sujuvat hyvin. Toivon, että voitte, että täällä voi vallita hiljaisuus niin, että komissio voi puhua ja tämän jälkeen otamme kysymykset. Herra Mimitsa, olkaa hyvä, enintään 15 minuuttia.